was closed. Okay, very good. Okay. Uh, so, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir... Niin, hyvät kollegat, voimme nyt aloittaa. Vieras on saapunut. Hän on löytänyt meidän kätketyn salimme. Ehkä kun katsomme niin huomaamme, että jos ei ole mitään tarkistus muutosesityksiä, millä ainakaan sellaisia tuota, niin voimme käydä lävitse ensimmäiset kohdat. Meillä on kohdassa kaksi ilmoituksissa vain seuraava asia lyhyesti kerrottavana. Meillä, on koordinaat- meillä oli koordinaattorien kokous tällä viikolla poikkeuksellinen kokous, jossa päätettiin siitä, aiotaanko nyt suunniteltua käyntiä käyntiajan, käyntiajan kohdasta Atenaan pitää kiinni vai ei ole nimittäin nostettu, se pitäisikö lykätä ajankohtaa, koska me saaneet tietää, että juuri tuona päivänä, jolloin meidän pitäisi käydä siellä, meillä olisi ensimmäinen tapaaminen kello 9 ammattiliittojen kanssa, että kello 11 käynnistyy 24 tunnin yleislakko. Tämä on siis asia, joka on päätetty. Ja siellä on päättänyt kaksi suunnitta ammattiliittoa, jolla on yhteensä yli kaksi miljoonaa työntekijää jäsenenään. Joten minä päätin, että minusta olisi parempi lykätä tätä. Puhuimme asiasta koordinaattorin kanssa, tulimme siihen tulokseen, että todellakin enemmistö oli aivan demokraattinen päätös, että enemmistö oli sitä mieltä, että matkaa lykättäisiin kuukaudella, eli matka olisi 22. 23. maaliskuuta. Edelleenkin tämä on mielestäni tärkeä asia, oikea asia, ja me olemme myös siinä tilanteessa, että todennäköisim, mitä todennäköisimmin tulemme tapaamaan korkean tasoisia keskustelukumppaneita, joten uskon, että käynti tulee olemaan hyvin hedelmällinen. Mutta puheenjohtajana en haluaisi, että menisimme yleislakon kaaukseen, johon mahdollisesti jopa liittyisi joitakin käsikähmän tapaisia yhteenottoja, enkä halua, että Euroopan parlamentti joutuu osaksi Kreikan sisäisiä yhteenottoja, ja me halua niihin millään muotoa sekaantua. Nyt sitten tämänpäiväinen aihe. Haluan toivottaa, toivottaa Rova Floresti Kualin tervetulleeksi Euroopan komissiosta. Hän on ilmoittanut olevansa valmis tänään johdattelemaan meidät päivän aiheeseen. Tänään aiomme puhua siitä, miten kilpailukykyä Euroopan unionissa voidaan parantaa – ja samanaikaisesti myöskin parantaa talouden kestävyyttä. Ajattelen tavoitteita, joita on, jotka liittyvät kunnianhimoiseen EU 2020 strategiaan. Mehän tiedämme kaikki, että meidän täytyy onnistua jälleen kerran vähintäänkin saada aikaan hyväksyttävä kasvun taso. Jos tämä ei onnistu, me emme tule pelkästään jäämään jälkeen 2020 strategian toteuttamisesta. Se ei tule onnistumaan, vaan samalla myöskin valtion velan vähentäminen ei tule onnistumaan. Ja sitä kautta eurokriisiä ei voitaisi kestävästi ratkaista, vaan se seuraisi meitä myöskin lähivuosina, mikä ei voi olla minkään jäsenvaltion intresseissä Euroopan unionissa, olipa sen eh, talousbudjetti rasitettu vai ei. Tämä on siis aihe, josta tänään keskustelimme on minusta hyvin tärkeää ja olen iloinen siitä, että huolimatta siitä, että ajankohta on nyt torstaina iltapäivällä, erinäiset kollegat ovat tulleet tänne. Aluksi siis esittely teiltä Rova Floresilta. Pyytäisin, että puhuisitte noin 10-12 minuuttia tästä yleiskatsauksen asioista ja sitten käynnistämme yleiskeskustelun. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin myöhässä paikalle. Itse asiassa meidän toimistomme on varsin kaukana täältä ja tämän lisäksi pääsisäänkäynti oli kiinni, joten hieman eksyimme täällä rakennuksessa. Niin, kiitoksia todella kutsusta tulla tänne. Tämä on oikein hyvä mahdollisuus käydä ajankohtaista keskustelua ja täytyy todeta, että komission näkökulmasta Anna teille nyt lyhykäisen johdannon aiheeseen, kuten puheenjohtajakin totesi, koska ennen kaikkea komissiosta meitä kiinnostaa kuulla, mitä teillä on sanottavana. Olen tietoinen, saanut tietoni sen, että Euroopan parlamentti haluaisi tuoda esille prioriteetit ja heikkoudet strategian osalta, koska tämä on myös hyödyllistä, kun halutaan viedä eteenpäin Eurooppa 2020-agendaa ja kaikkia niitä aloitteita, jotka ovat käsittelyssä tai tulevat käsittelyyn. Yritän siis puhua lyhykäisesti ja jättää aikaa myös kuulla teitä ja hieman kommentoida sitten teidän puheenvuoroihinne. Aivan kuten puheenjohtajakin jo totesi, meillä on erittäin kunnianhimoinen strategia käsissämme, tämä niin kutsuttu Eurooppa 2020-strategia, mutta ei minä pidä niinkään kiinni nimistä, vaan sisältö ja politiikka, joka on, jota pannaan täytäntöön, ne ovat tärkeitä. Meidän pitäisi keskittyä siis näihin. Tuon tämän esille, koska joskus minusta vaikuttaa siltä, ja on aivan tottakin, että on niin paljon aloitteita, niin paljon erilaisia nimiä, että ihmiset hieman hukkuvat niihin kaikkiin. Meidän täytyy todellakin nyt, jos keskitymme todella tähän sisältöön, niin ymmärrämme se, mikä on tärkeää. Ja näiden aloitteiden, kaikkien aloitteiden sisältö on täydentävää. Joten no, tämä on hyvä tapa tarkastella kaikkia näitä ehdotuksia. Missä nyt ollaan sitten menossa ja minne mennään tästä eteenpäin? Kriisiä ei ole mitenkään vielä ohitettu. Reaalitalous alkaa parantaa, parantua, mutta yhä ö, tässä ollaan ongelmissa ja vaaroja on. Myönteisiä merkkejäkin on nähty, mutta me tiedämme kyllä, että tämä yksin ei auta. Jos me keskitymme vain tämän päivän politiikkaan, niin me katsotaan huomioon uudistuksia niin elpymisestä ei tule kovinkaan vahvaa, eikä työpaikkoja saada luotua paljon. Tämän vuoksi pitää nämä asiat pitää mielessä ja tämän vuoksi myös tämä kasvustrategia on äärimmäisen tärkeä. Tässä kannattaisi nyt kolmea seikkaa mielestäni korostaa. Strategian tärkeimmät osat ovat ensinnäkin julkistalouden vahvistaminen, vakauttaminen emme puhu siitä vain sen takia, että se on kiva aihe, vaan siksi, että monet jäsenvaltiot ovat hyvinkin tärkeässä, tähdellisessä tilanteessa nyt. Kriisi on johtanut siihen, että valtion tulot ovat vähentyneet aivan normaalisti tämän syklistä, mutta myös siksi, että jäsenvaltiot, monet jäsenvaltiot ovat tehneet oikean asian. Ne ovat nostaneet, kasvattaneet menojansa ja tämä on taas johtanut suurempaan alijäämään ja velkaantumiseen tietyllä tavalla hyvistäkin syistä, mutta myös huonoista syistä olemme nyt siinä, missä olemme, eikä tilanne ole kestävällä pohjalla. Analyysien kautta ja niiden vaikeuksien kautta, joita monilla jäsenvaltioilla on, me tiedämme, missä nyt ollaan. Jotenkin täytyy jäsenvaltioille löytää joku taho, joka rahoittaa velanmaksun, joten yksi kolmesta tärkeästä asiasta on julkistalouden vakautus. Toiseksikin sitten rahoitussektorin uudistusten eteenpäin vieminen ja kolmanneksikin rakennemuutosten nopeuttaminen. Monista muutoksista, joita taloudessa täytyy toteuttaa, niin nyt on hetki valita ne, jotka ovat tärkeimmät, jotka täytyy ensin toteuttaa. Ei tämä tarkoita sitä, että muut eivät olisi tärkeitä, mutta on sellaisia, jotka on vieläkin täydellisempää heti alussa toteuttaa ja niillä voidaan viedä paremmin eteenpäin kasvua yhdistettynä muihin tekijöihin. Joten näitä taustoja vasten sitten voidaan varmaankin todeta, että Euroopan unioni on luonut kattavan vastauksen tähän kolminkertaiseen haasteeseen, joka sillä on edessään. Haluaisin mainita tässä, että Eurooppa 2020 strategia, talouden ohjausjärjestelmä, paketti ja Euroopan talouden ohjausjakso, nämä ovat pakettia. 20. tammikuuta annoimme tämän komission vuosikasvuraportin. Tämä on eri asia kuin strategia 2020, mutta tämä on jatkumaa tällä lähestymistavalla ja, ja tämän kasvu tutkimuksen tavoitteena on nyt sen jälkeen on tavoite tarttua muihin avainpolitiikkakysymyksiin. Seuraavana vuonnakin taas tehdään kasvututkimus ja silloin täytyy miettiä uudelleen, mitkä ovat prioriteetit. Kymmenen painopistealuetta, no en mene niitä läpi tässä, te löydätte ne tästä kertomuksesta kyllä mutta ne on ryhmitelty kolmen tärkeimmän akselin ympärille, julkistalouden vakaus, makrotalous, vakaus, työmarkkinoiden uudistukset, jotta saadaan enemmän työllisyyttä ja rakenneuudistukset, joilla vahvistetaan ja kannustetaan kasvuun. Kymmenen painopistealuetta on siis näiden kolmen politiikan alan ympärille ryhmitelty. Vuosittainen kasvututkimus on vain laukaisin sille, mitä me odotamme jäsenvaltioilta poliittisten vastausten osalta. Eli tässä Euroopan neuvoston antaa ohjeistusta poliittisiin prioriteetteihin. Se on toivon mukaan lähellä sitä, mitä vuosittaisessa kasvututkimuksessa on esitetty komission taholta. Kenties valinnat ovat hieman erilaisia ja nähtäväksi, mutta me odotamme, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot omissa politiikkastrategioissaan, eli talousarvio plus rakenneuudistukset ennen kaikkea. Toivomme, että jäsenvaltiot heijastelevat sitä, mitä Euroopan neuvosto on suuntaviivoina antanut. Ja eritoten niissä pitäisi heijastella sitä, mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä vuonna 2011 ja vuoden 2012 talousarvion puitteissa. Me odotamme siis tämän, tätä jäsenvaltiota. En keskity tänään tähän julkistalouden puoleen, koska keskustelun luon enemmän liittyy varmaankin tänään muihin politiikan aloihin, rakennepolitiikkaan ja kasvun tuontipolitiikkaan. Komissiolla on siis tämä kunnianhimoinen Agenda 2020 strategiassa ja toteutuminen riippuu tehokkaasta Euroopan unionin ja kaikkien välineiden käytöstä ja välineistä, jotka tukevat uudistuksia. Horisontaaliset välineet ovat tärkeimmät Euroopan unionin panokset kasvulle esimerkiksi sisämarkkinat, EU-talousarvion keskittäminen ja proaktiivinen ulkoisen, ulkoisten politiikkojen harjoittaminen. Lopuksi vielä puheenvuorossani, hyvä puheenjohtaja, haluaisin korostaa näiden toivottavasti aktivoitavien poliitikkojen avainkysymyksiä. Ensinnäkin pitäisi ponnistella tarpeen mukaan niin, että voitaisiin täysin hyödyntää yhtenäismarkkinoiden potentiaalia. Tämä on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä painopistealueista. Tässä täytyy keskittyä rajoitettuun määrään toimia, joissa pitäisi olla täysi palveludirektiivin täytäntöönpano, pano, eurooppalaisten tekijän oikeuspuitteiston täytäntöönpano, lopun saattaminen ja kannustimien tai se esteiden vieminen kauppa ja investo, kaupalta ja investoinneilta. Tässä olivat nämä kolme tärkeistä asioita, kolme tärkeää asiaa, jotka komissio on esittänyt. Tässä on asioita, joita täytyy viedä eteenpäin ja panna täytäntöön. Ensimmäinen asia, jonka mainitsin, siis palveludirektiivi. Tavoitteena oli se, että se olisi jäsenvaltiossa pitänyt siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä 2009 loppuun mennessä. Näin palvelutarjoajilla olisi ollut helpompaa asettua toiseenkin jäsenvaltioon tai antaa rajat ylittävästi toimittaa näitä palveluja. Me komissiossa yritämme varmistaa sen, että direktiivi asianmukaisesti pannaan täytäntöön ja että se vahvistaa kauppaa ja palveluita ja me valvomme myös sitä, syntyykö muita sääntelyesteitä niiden tilalla, joita, joista direktiivillä päästiin eroon. Toiseksikin täytyy ryhtyä toimiin sellaisilla aloilla, joilla voidaan edesauttaa taloudellista elpymistä ja pitkäaikaista kilpailukykyä. Tässä painopistealueena pitäisi olla innovaatio ja tieto, tietoon pohjautuva talous. Tämä nyt ei ole mitään uutta, mutta tässä voidaan ottaa hyvinkin erityisiä askeleita eteenpäin. Olemme esittäneet arvioita, ei pelkästään komissio, vaan muutkin tahot, esimerkiksi erilaiset instituutiot tutkimustensa kautta. On tutkittu sitä, mitä hyötyä voi saada siitä, että innovoi, investoidaan innovointiin ja tietoyhteiskuntaan, jos EU-BKTstä 3 prosenttia käytetään kehitykseen ja tutkimukseen 2020 mennessä voitaisiin luoda jopa 3,5 miljoonaa tai vähän enemmänkin työpaikkoja 2025 mennessä yli 800 miljardia enemmän tässä tuloa. No, tässä on hieman lukuja, mutta suurin piirtein tällaisia arvioita on esitetty. Ne ovat hyvinkin merkittäviä. Ja tässä mielessä innovaatiounio unioni aloite, joka on 2020 strategiassa, se keskittyy moniin eri aspekteihin, jotka liittyvät innovaatioon ja tietopohjaiseen talouteen. Ensinnäkin täytyy osaamisen tasoa nostaa samalle tasolle kuin muissa, muilla tärkeillä kauppa-alueilla. Yrittäjille täytyy antaa ö, kannustimia ja esimerkiksi parantaa rahoituksen saamista. Täytyy viedä eteenpäin tekijänoikeuskysymyksiä, tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten täytyy vähentää sääntelyä ja eliminoida kansallisten järjestelmien päällekkäisyyksiä tutkimuksessa niin, että tutkijoiden ja tiedemiesten olisi helpompi tehdä yhteistyötä rajat ylittävästi. Vahvoja todisteita on siitä, että tämä yhteistyö ei vielä ole kovin helppoa. Pätevä työvoima on myös erittäin tärkeä, jotta saadaan kilpailukykyinen, kestävä talous. Tämä on myös yksi 2020-strategian blogeista. Tässäkin on työllisyystavoite ja tietysti jos halutaan tämä tavoite saavuttaa, niin täytyy päästä eroon näistä osaamisen eroista. Ja yhteistyötä yrityksen ja bisnesmaailman välillä, no se ei vielä ole siinä, missä sen pitäisi olla. On myös aivan selvää, että teollisuus täytyisi asettaa tässä keskiöön, ei pelkästään palveluita, vaan myös teollisuus. Ja tämä on edelleen tärkeä aspekti Euroopan kannalta, koska jos tarkastelee joitakin maita, jotka pärjäävät paremmin, niin niiden vahvuus perustuu teolliseen sektoriin. Tällä rintamalla strategian tavoitteena on luoda kasvua ja työllisyyttä ja tukea ja monimuotoistaa teollista pohjaa. Sitten lopuksi puheenjohtaja vielä globaalista näkymistä. Me tuemme G20-ryhmän työtä tällä rintamalla, tiedätte aivan niin kuin minäkin tämän kasvualoitteen. Tiedämme tästä G20-ryhmän kasvualoitteesta ja toimintasuunnitelmasta. Ja kaiken tämä pitäisi tukea asioita niin, että voidaan kannustaa ja auttaa niitä, jotka tekevät päätöksiä, jotka panevat niitä täytäntöön, niin että varmistetaan se, että asioita todella nyt tapahtuu. Haluaisin lopuksi puheenjohtaja vielä todeta, että selvästikin eurooppalaisella tasolla me toimimme kahdella tavalla. Yhtäältä me määrittelemme analyysiemme pohjalta painopistealueet ja toisaalta yritämme luoda puitteet niin, että voidaan auttaa auttaa ja hieman kannustaa jäsenvaltioita tekemään riittää, tarvittavat poliittiset päätökset ja ilman, että mennään tässä kaikessa yksity- yksityiskohtiin. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kaikki toimijat kansallisella tasolla, kansalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet ja eurooppalaisella tasolla samat tahot sitten kaikkien näiden toimijoiden täytyy olla mukana osallisina tässä aloitteessa. Ei tämä ole pelkkää hallinnon toimintaa, ei tämä ole työohjelma, eikä tämä ole sellainen ohjelma, jonka komission tai kansalliset, kansallisen hallituksen virkamiehet ovat keittäneet kasaan. Nämä prioriteetit ovat äärimmäisen tärkeitä ja ne täytyy jakaa. Meidän täytyy miettiä, mitä, minkä suhteen me ponnistelemme, jotta asiat saadaan tapahtumaan. Aloitteet ovat hyviä, mutta täytäntöönpano on se, mihin täytyy keskittyä. Kesäkuussa näemme jäsenvaltioita, mitä ajatuksia niillä on. Voimme sanoa, että ovatko ne hyviä, menevätkö ne oikeaan suuntaan ja mitä pitää tehdä. Kiitos tästä johdannosta keskusteluun. Niin, minä joudun toteamaan, että kaksi koordinaattoria on estynyt tulemaan, Otmar Karas on sairaana ja Pervans Beres on mukana äh, Dakarissa maailman sosiaalifoorumin kokouksessa. Ja nyt pyytäisin, että ensin kansanpuolue ottaisi kantaa, en tiedä kuka kansanpuolueen edustajista haluaisi puhua. Danuta, ole hyvä. The answer to your question. Niin, vastaus kysymykseen, kuka kansanpuolueesta kyllä, hmm. niin haluaisin kommentoida yhtä asiaa ja kysyä toisesta asiasta tässä yhteydessä. Te sanoitte, että hallitukset lisäsivät kulutusta kohdatakseen kriisin ja tätä kautta joutuivat ongelmiin ja nyt niiden täytyy vakauttaa. Minusta tämä on hiukan yksinkertaistettu lausunto, koska en usko, että oli kysymys pelkästään – sykliin liittyvästä normaalista hallituksen menojen lisäämisestä silloin, kun talous supistuu. Me tiedämme, että hallitukset lisäävät kulutusta eh, ja se aiheuttaa paljon ongelmia, ei kriisin vuoksi ajatellen lamaa, vaan ajatellen ongelmia, joita on ennen kaikkea pankkisektorilla, jotka liittyivät suurempiin ongelmiin jotka siis eivät, nämä eivät liitty itse asiassa suinkaan taloudelliseen tilanteeseen, vaan nimenomaan rahoitussektoriin. Me siis tarvitsemme poikkeuksellista tai poikkeusta erityisiä sääntöjä tai välineitä, joilla voidaan päästä tämän tyyppisestä kriisistä silloin, kun on kysymys valtionvelasta, koska pelkkä elvyttäminen ja kasvu se ei johda siihen, että jäsenvaltio sitä kautta pääsisivät takaisin normaalitilanteeseen ja ottaa roolinsa julkisen rahoituksen tarjoajina. Meidän pitäisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota tähän julkiseen rahoitukseen ja kansallisten budjettien tilanteeseen ja olla täsmällisempiä siinä, miten saadaan aikaan vakautusta niin, että saadaan takaisin se rooli, joka on julkisella rahoituksella, joka on siis hallituksen työtä. Komissio EU 2020 asian yhteydessä laittaa kaiken alle sivuun ja käsittelee nyt vain tästä keskusteluita käydään vain taloushallinnosta e- ja puhuu tästä asiasta tässä yhteydessä, eikä siinä yhteydessä, jossa sitä pitäisi puhua, eli kansallista budjet, kansallisten budjettien yhteydessä ja, ja siinä, miten rahoitettaisiin ulospääsy kriisistä. Joten tämä talouden budjetin tasapainottaminen on asia, joka vaatii paljon enemmän huomiota talouspolitiikassa Siis se, miten päästään kriisistä ulos. Ja sitten kun te puhuitte siitä, että houkutellaan yksityistä pääomaa rahoittamaan kasvua, tähän on yksinkertainen <clears throat> resepti. Olisi tällaisia projektijoukkovelkakirjoja ja sitten olisi riskipääomaa pienille keskuudelle yrityksille. Me tiedämme, että Euroopan on ollut aikaan luoda tällaista riskipääomaa ja miten vaikeaa sitä on saada tällaisen, tällaisena aikana, joten Tämä voisi olla yksinkertainen resepti, jolla voitaisiin saada toivoa, mutta en tiedä, miten voidaan muuttaa toivo todelliseksi muutokseksi. Ajatellen nimenomaan rahoituksen saatavuutta, rahoituksen, jota tarvitaan pienille ja keskisuurille yrityksille, koska pienten ja keskisuurten yritysten ja pankkisektorin välillä emme näe yhteistyötä nimenomaan rahoituksen tarjoamisessa ja rahoituksen saatavuudessa. Me tarvitsemme todellakin tällaisia projektijoukovelkakirjoja. En tiedä, ratkaisivatko ne kaikki ongelmat, joita on investoin, rahoitusten, investoinnin rahoituksessa, joita Euroopassa on. Tältä osin Euroopan unionin budjetti puuttuu kokonaan tästä keskustelusta, kun puhutaan siitä, miten rahoitettaisiin kasvua. Voisitko sanoa siitä, miten nämä helpolta näyttävät reseptit, miten pitkälti ne ovat realistisia ja miten pitkälti kansalliset budjetit voivat voidaan odottaa, että ne voisivat alkaa tukea kasvua niin, että ne olisi sellainen rooli budjeteissa silloin, miten tämä voisi, voisi alkaa tämä toiminta. Please. Olkaa hyvä. Um, thank you very much for this. Kiitokset näistä oikein hyvistä kommenteista. Ne olivat ehkä enemmänkin kommentteja todella kuin kysymyksiä. Todellakin alussa sanoin, että en aio tässä tänään nyt keskittyä niinkään julkistalouden vakauttamiseen. Mutta komission lähestymistapaa se on hyvin kattava, aivan kuten mainitsenkin. Kysymyksessä on julkisen talouden vakauttaminen, rahoitussektori ja uudistukset kasvua varten. Ja kommenteissa nekin katoitte nämä kolme alaa. Julkistalouden vakauttaminen, no se tietysti riippuu monista asioista. Se riippuu jäsenvaltioista, ja niiden alijäämien tasosta, mutta julkistalouden vakauttaminen on selvästikin todella tähdellistä, koska muuten näillä mailla ei ole liikkumavaraa talousarviossaan, eivätkä ne pysty oikeita asioita niin sanotusti rahoittamaan tässä. Miten jokainen jäsenvaltio asian hoitaa? No se, siinä on eroavaisuuksia, on ääritapauksia, on maita, joilla on oma ohjelmansa, niillä on ulkoinen rahoitus, on sitten sellaisia maita, jotka eivät tarvitse tätä. Ne ovat sopineet useita vuosia kestävästä vakautustiestä ja tämä on johdonmukaista. Pidetään kiinni samalla myös kestävyydestä eikä estetä maata toteuttamaan oikeanlaista varojen käyttöä kasvua tukevaan varojen käyttöön, joten me korostamme vahvasti sitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa täytyisi tarkastella tämän vakautuksen osa-alueita. Ei voida tuijottaa pelkästään alijäämän vähentämistä. Täytyy tarkastella, mitä tapahtuu verotuspuolella. Ja täytyy saada paras mahdollinen yhdistelmä tätä vakautustoimintaa. Me seuraamme tätä normaalin menettelyn kautta, aivan kuten tiedättekin. Olemme tätä maiden kanssa seuranneet ja, ja vakaus- ja lähentymisprosesseja olemme eturintamassa tässä, kun tarkastelemme 2012 talousarvioehdotuksia, jotka ovat ehdotuksessa ohjelmassa. Tarkastelemme, onko tämä yhteen sopiva konsolidaation kanssa. Neuvosto ja parlamenttihan käsittelevät tätä lainsäädäntöpakettia, jossa on useita ehdotuksia siitä, että kiinnitettäisiin huomiota julkisen velan osuuteen, kun tarkastellaan julkistalouden asemaa enemmän kuin mitä menneisyydessä tähän kiinnitettiin huomiota, koska tämä on todella avainkysymys. Tämä konsolidaatiosta sitten nämä valtioobligaatiohanke, no ei tämä nyt varmaan ongelmia ratkaise, mutta olisihan se kiva, jos tällaista voisi tehdä. Tämä on yksi mahdollisuuksista. Me yritämme kehitellä sitä, viedä sitä eteenpäin niin, että saisimme sellaisen välineen, joka voisi sitten houkutella muitakin investointeja mukaan näihin joku velkakirjalainoihin ja sitten saattaisi muitakin vaihtoehtoja rajat ylittäviin investointeihin. Tämä nyt on vielä valmisteluvaiheessa. En tiedä, onko tässä nyt nopeasti ehdotusta, ei se ehkä ehdotus vielä ole, mutta ajatuksia siitä, mitä tämä voidaan toteuttaa, sitten konsultoidaan ja sitten annetaan ehdotus siitä, miten nämä, tämä hanke voitaisiin lähteä täytäntöön pankkisektori seuraavaksi. No tiedätte, että siellä tapahtuu kaikenlaista. En mene mitenkään yksityiskohtiin tässä, mutta koko tämä lainsäädäntöpaketti rahoitussektorista viime vuonna kehiteltiin. Ja nyt kaikkea tätä toteutetaan. Rahoitusvalvonta, tänä vuonnakin taas sitten uusi stressitestikierros ja tässä on opittu edellisestä kierroksesta. Viemme myös eteenpäin sitä, että jotkut aspektit kuuteen, mikä se nyt onkaan nimeltään, no sama tuo, mutta pankkisektorin uudelleen järjestely on yhä enemmän osa yhteisösuosituksia, sanotaan tämä nyt näin. Tässä on, tässä on jäsenvaltioita, joilla on omat ohjelmansa, mutta myös sellaisia, joilla ei ole ohjelmia. Tämä on jäsenvaltioiden velvoitteita Euroopan unionin suuntaan, tämä pankkisektorin uudelleenjärjestely. Sitten rahoitustuki EUlta. No, nämä kaksi mekanismia, jotka kehitettiin Irlantia ja Kreikkaa varten, EFSF ja EFSM. No, nyt olemme kehittelemässä tätä pysyvää välinettä. On se hyvä, jos maaliskuussa tästä voitaisiin sitten päättää ja saada tämä paikalle. Kinga Gönstrand. Niin, Kinga Göns olisi nyt vuorossa, mutta ehkä voisimme vaihtaa, että Olli Smithin täytyy lähteä jo kello, 8, kello 14 kokoukseen sinunkin. No. no siinä pyydän, että kumpikin te esittää kysymyksensä ja sitten te vastaatte kahteen kysymykseen. Kiitos. Olen tuolla pahoillani, mutta meillä on kaikilla lentoja, joihin täytyy ehtiä tänään iltapäivällä. Niin pohjimmiltaan olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Haluaisin kuitenkin lisätä kommentteja tähän. Te, kun puhutte tästä julkisen talouden vakauttamisesta, niin se on totta, että se on välttämätöntä, mutta toisaalta olen yhtä mieltä myös siitä, että tilannetta yksinkertaistetaan, koska mehän näemme, eh, kun ajattelemme sosiaalisia seurauksia, joita kriisillä on poliittisten lisäksi, että tapahtuu elpyminen, jolloin markkinatilanne ei kohene, joten makro, makrotilanne ei parane, joten makrotasolla voimme nähdä tilanteen parantuvan, mutta emme sen alla olevalla tasolla. Ja näemme myöskin, että kuilu Euroopan sisällä kasvaa, ajatellen taloudellista, alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tarvitaan erityisiä ohjelmia erityisille sosiaaliryhmille, miksi nuorisotyöttömyyttä varten työttömyyttä ajatellen, haavoittuvien ryhmien työttömyyttä ja pitkän tähtäyksen pitkän kestoista työttömyyttä ajatellen. Lista on siis hyvin pitkä. Me puhumme myöskin vihreästä kasvusta, mutta meidän pitäisi myöskin olla täsmällisiä siinä, että investointeja tarvitaan nimenomaan tutkimuksen kehitykseen, teknologian kehittämiseen ja pitäisi saada myöskin muutettua teollisuuden toiminta niin, että syntyy sellainen vihreä kulttuuri. Tarvitaan myöskin investointia hiilettömään talouteen ja meillä pitäisi olla myöskin mekanismeja tätä varten. Me tarvitsemme myös voimakkaan, integroidun, johdonmukaisen Eh, innovatiivisen alueen Euroopassa. Tarvitsemme siis myöskin investointeja, joten haluaisimme korostaa sitä, että strategia 2020 ilman resursseja ja ilman parempaa koordinointia kansallisen ja EU-tason välillä rahoituksessa, se jää vain kauniiden sanojen tasolle. Rahoitus on avainkysymys. Haluaisin myös mainita mahdollisen transaktioveron käyttöönoton koska rahaa on olemassa. Kysymys on siitä, löytyykö mekanismi, jolla nämä rahat ohjataan tuottavaan teollisuuteen tuottaviin sektori, tuottaville sektoreille. Haluaisin tietää, miten näette tämän asian, tämän veron käyttöön ottamisen, niin että varoja käytetään mahdollisesti juuri tähän tarkoitukseen. Ole. Thank you very much. Kiitos. Kiitos eh, johdannosta. Voisitte tarkastella näitä asiakirjoja ja lukea niitä ja sanoa, että kysymys on hyvin kunnianhimoisista asiakirjoista. Totta kai viime kädessä ehkä kaikki menee hyvin, mutta jos tutustuu taulukoihin ja teksteihin, itse asiassa tarina on erittäin surullinen. Tarina Euroopasta, tarina Euroopan hyvinvoinnista, vauraudesta, köyhyyden taso, työttömyyden taso ja niin edelleen. Jos ajattelee tätä johdantoa, niin täällä todetaan, että komissio aikoo tutkia jäsenvaltioiden kanssa, mitä tehdä ja miten saada lisäponnisteluja rakenneuudistuksiin jättämällä rahaa sivuun. Mutta mitä nyt tässä ollaan tekemässä, koska jos minä olisin ministeri ja katsoisin tätä asiakirjaa ja lukisin sen, en olisi kovinkaan iloinen. Jos katsoo taulukkoja täällä, voi nähdä, että Alankomaissa ei ole minkäänlaisia tavoitteita, ainakaan joitakin tavoitteita. Ainakaan tällä ei mitata kaikkea, ainakaan tämän asiakirjan mukaan Iso-Britannia oli myöskään kovin hyvä. Ja jotkin tavoitteet, niiden osalta on vähemmän lukuja, ehkä vain muutamaan osalta on näkyvissä tavoitteita. Niin, minusta me tarvitsemme tavoitteita. Ja tekin tarvitsette tavoitteita, jos tarkoitus on, että te autatte maita käynnistämään eri uudistuksia. Mitä te ajattelette? Olisiko tämä mahdollisesti saavutus? Onko tämä toteutettavissa olevaa? Tuleeko tämä toimimaan? Ajattelen pääeroja verrattuna Lissabonin strategiaan, mitä ne ovat. Mitä te ajattelette? Te Saksan ja Ranskan aloitteesta. Onko se hyvä asia, huono asia? Onko se jotakin, mikä voisi olla sen mukaista, mitä te teette? Vai onko se ristiriidassa sen kanssa? Syntyykö kitkaa? Minä toivon parasta, koska tietysti tämä on Euroopan tulevaisuus. Ja kun minä luen siitä, että mikä on köyhyystilanne esimerkiksi Portugalissa. Kun me kävimme siellä parisen viikkoa sitten, olin yllättynyt siitä, että tällaista tapahtuu Euroopassa tänään vuonna 2011. Ehkä tämä on vähän typerä kysymys, mutta minulta kysyttiin kotimaassa, enkä pystynyt vastaamaan. Mitä, mitä on köyhyyden vähentäminen? Siitä puhutaan täällä. Mitä se oikein tarkoittaa? Ja mikä on köyhyys taso Euroopassa. En, en usko, että se on sama euro Sveitsissä, er, Ruotsissa ja Portugalissa. Mikä se on? Onko se 60 prosenttia eh, keskitulosta vai mikä se on? Täällä puhutaan jotakin muuta. Se on näissä kommenteissa, jotka täällä, mutta ehkä voisit hiukan auttaa minua, että seuraavan kerran pystyisin vastaamaan kysymykseen, kun se minulle esitetään. Thank you very much. Kiitoksia. Kenties en nyt kaikkeen pysty vastaamaan, mutta ainakin yritän kertoa ja ilmaista omat näkemykseni näihin kysymyksiin ja mitä komission puolella ajattelemme asioista. Kommenttiinne elpymisestä siitä, että se näkyy makrotasolla, mutta ei muilla tasoilla. No mielestäni tässä nyt ennen kaikkea on kysymys kansallisten talousarvioiden muodostumisesta. Missä, vää, missä määrin makrotalouden vaikutukset leviävät? Se riippuu niistä sopeutusponnisteluista, joita nyt täytyy tehdä, siitä millä tavalla nämä ponnistelut on jaettu. Tämä on jotain sellaista, jonka voi nähdä vain, kun tarkastelee kansallisia talousarvioita, koska siintähän näkee sitten, kuka todella ponnistelee kovasti ja kuka vähemmän. Siitä näkee, minne varat menevät, mistä verot tulevat. Tämä eroaa paljon jäsenvaltiossa, koska se on riippuvaista poliittisista valinnoista. Mutta ainakin komissiossa me emme nyt ole siinä asemassa, että me voisimme tätä nimenomaista asiaa tarkastella, mutta me voimme kyllä sanoa, että sopeutuksen jakautumistekijät ovat tärkeitä ja tämä täytyy ottaa huomioon, jos haluamme, että sopeutumista tapahtuu. Muuten se ei ole hyväksyttävissä olevaa eikä se ole kannattavaa ja samalla täytyy myös pohtia seuraavaa vaihetta millä tavalla sopeutumisen jälkeinen tilanne, miltä se näyttää. Mutta kuten sanoin, tämä on hyvin poliittinen kysymys myös, kun tarkastelee eri jäsenvaltioiden talousarviota, näkee hyvin erilaisia jakovaikutuksia. Tämä on tärkeä elementti tässä. Esititte useita huomioita politiikkaan politiikkoihin, jotka voisivat edistää vihreää kasvua ja tuoda vihreää tuloa. No tällä rintamalla me uskoakseni kehitämme nyt sitä, mitä voidaan tehdä. Mit, mitään ei ole suljettu pois vielä ja monet ne asiat, jotka mainitsitte, niitä tutkitaan monilla eri tahoilla. Täällä joitakin vasta teknisellä tasolla, toisia jo voitte löytääkin komission asiakirjoista, mutta selvästikin, no tiedän esimerkiksi äh, erästä asiasta, se on täysin tekninen, minun ei pitäisi sitä edes mainitakaan varmaan, mutta Ajatellaan nyt vaikka rahoitustoimien, erilaisten rahoitustoimien verotus. Me tutkimme tätä, me yritämme soveltaa omia mallejamme tarkastellaksemme, mitkä, mitä vaikutuksia tällä olisi. Kenties tätä nyt ei vielä kuitenkaan näy komission asiakirjoista. Sitten kysymykseen siitä, millä tavalla me voimme olla varmoja siitä, että kaikki nämä asiat sitten toteutuvat. No tässä on nyt kokonainen kysymys täytäntöönpanosta. Miten eurooppalaisella tasolla me voimme vahvistaa tai varmistaa kaikkien näiden sitoumusten ja suositusten täytäntöönpano jäsenvaltioissa? Tämän osalta me yritämme toimia niin erityisesti tämän lainsäädäntöpaketin osalta, joka on nyt parlamentin ja neuvoston käsittelyssä, me yritämme parantaa täytäntöönpano kapasiteettia. Yritämme komission taholta painostaa hieman enemmän jäsenvaltioita niin, että ne todella toteuttavat niitä suosituksia, joita EU-tasolta annetaan. Ja mitä enemmän tästä kansallisella tasolla keskustellaan, sitä parempi, koska silloin painoa, painostusta tulee myös kansallisilta parlamenteilta. Kysymys ei ole silloin pelkästään eurooppalaista painostuksesta. Joten täytäntöönpano on tässä riskitekijä. Voisin sanoa näin. Me kehitämme tarvittavat välineet, mutta riskejä on aina. Tässä ei ole kysymys siitä, että puuttuu kohteita, vertaisanalyysejä, välineitä. Nämä ovat kaikki asioita, jotka voivat auttaa, mutta tärkeää on myös se, että jäsenvaltiot vakuuttuvat äh, ja ovat julu kollektiivisen paineen alla poliitikkojen täytäntöönpanosta. Meillä on nyt sellaisia ehdotteluja käsittelyssä, jotka voisivat mielestäni merkittävästi vahvistaa kaikkien ehdotusten ja suositusten täytäntöönpanoa. Ja me haluamme myös pystyä varmistamaan todellakin varmistamaan täytäntöön on Aina tässä on tätä kaksijakoisuutta. Meitä kritisoidaan siitä, että tartutaan joihinkin asioihin ja jotkut muut relevantit asiat jätetään huomiotta. Mutta niin kuin alussa sanoin, meillä on kymmenen prioriteettiasiaa kolmen politiikka-alueen ympärillä ja seuraavana vuonna voidaan sitten jäsenvaltioille sanoa selvästi, että mitä on saavutettu, mitä ei ole saavutettu ja mitkä ovat nämä vaikutukset ja tulokset näiden indikaattorien pohjalta kun joka, niin joka kerta voidaan keskittyä näihin relevantteihin asioihin, mutta tietysti tässä tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Sitten ranskalais-saksalainen aloite. Minä kutsun sitä sillä nimellä kuin millä tekin sitä kutsutte. En nyt oikein tiedä, mikä se... Tästä on paljon keskusteltu, kenen aloite tämä nyt oikein on, mutta meidän tietojemme mukaan, koska kuten tiedätte, tästä ei ole mitään paperia, sanotaan, että ei ole mitään. No kaikki muuttuu, mutta tämä aloit- ymmärrämme aloitteena. Jos se kehittyy oikealla tavalla, niin se saattaisi olla vielä yksi täytäntöönpanon ö, taso. Jos tulee vielä tämmöinen ylimääräinen sitoumus valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla näihin prioriteettipolitiikkoihin, niin ja sanotaan vaikka, että euroalueen maat haluavat tehdä tätä tai tätä ja tehdään sitoumus valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla ja jotkut muutkin maat haluavat liittyä tähän. Tämä voisi olla tällaista lisäpainetta vielä. Mitä tulee sitten sisältöön, niin kaikki tämä kulkee samaan suuntaan. Olen ymmärtänyt tämän sillä tavalla, että jotkut ne ajatukset, joita mainittiin tässä Saksalla, Saksan liittokanslerin toimesta, niin kaikki eivät niitä hyväksy. Että asiat kehittyvät to, ehkä siihen suuntaan, että se on ihan, tästä tulee ihan järkevää ja kaikki jäsenvaltiot voivat sitten olla tämän takana. So, Nikolaus Hontis. Nikolaus Hontis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa tästä keskustelusta ja näistä tiedoista. Mutta sen lisäksi, mitä hän sanoi, eli eivät vain kansalaiset, vaan myös me Euroopan parlamentin jäsenet kuuntelemme tätä Eurooppa 2020 ja asiaa ja, ja vakaussopimusta, mekin olemme aika sekaisin näiden ohjelmien kanssa. Kuinka voidaan yhdistää nämä asiat? Mitä tullaan toteuttamaan, mitä ei tulla täytäntöönpanemaan? On totta, että jos meillä on houkuttelevia toimia, niin ehkä sitten voidaan jotakin pelastaa. Ei pidä unohtaa, että meillä ei ole vain taloudellinen kriisi, vaan olemme myös poliittisessa kriisissä. Ja komissio on osa sitä poliittista kriisiä. Koko tämä asiakirja koskien Euroopan strategia 2020. Siinä on sellainen pieni vanhan ajan patina, joka muistuttaa meitä Lissabonin strategiasta. Olemme unohtaneet, mikä on Euroopan problematiikan todellisuutta. Anna tästä pari esimerkkiä, etten hukkaa aikanaan. On totta, että niin kuin sanoitte, että, että kyllähän ymmärretään asioita, mutta kuitenkin usein toimitaan perussopimuksen vastaisesti, että se mitä te teette menee sen yli, mitä perussopimuksessa todetaan. Joten eh, tällainen jäykkä rahoituspolitiikka ja julkisen talouden tervehdyttäminen Euroopan unionin maissa esimerkiksi ovat asioita, joita en ole nähnyt missään. Omassa maassani Kreikassa elämme nyt tervehdyttämisen aikoja, saneerausaikoja, kiristämme vyötä verotuksen kautta ja niin edelleen, mutta missä kohtaa työllisyys sitten tulee käsittelyyn, en, en ole kuullut siitä missään. Onhan täällä neljä ohjelmaa, joilla pyritään lisäämään työllisyyttä, olkoon vaan. Mutta nyt tilanne koskee näiden varojen vastaanottoa maassa, niin eikä esteet ole niinkään hallinnossa. Näiden hankkeiden julkinen julkista osaa ei, siinä ei onnistuta, koska olemme leikanneet julkisia kuluja, joten kuinka mukaan voimme täyttää näin, ja toteuttaa näitä työllisyyden luomistoimia, kun meidän on kuitenkin kiristettävä vyötä ja se estää meitä toimimasta tuohon toiseen suuntaan. Kuinka saamme työttömät takaisin työmarkkinoille? Sitten näistä kymmenestä toimesta. Siinä puhutaan jo ja eläkejärjestelmän rakennemuutoksista. Yksi kysymys tähän. Artiklassa 153 todetaan, että unioni, unioni toimii subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti ja kunnioittaa sosiaaliturvajärjestelmiä ja eläkejärjestelmiä, jotka ovat vallalla kussakin maassa niin, ettei tasapainoon vaikuteta. Toisin sanoen te nyt menette subsidiariteetin yli ja pyydätte yleistä äh, rakenteellista uudistusta koko eläkejärjestelmää. Tämähän on kansallisiin toimivaltuuksiin kuuluminen. Se on äh, SEUT-sopimuksen artikla 153 vastaista. Tämähän on aikamoinen soppa. Minkä? Mikä on se asiakirja, joka nyt on voimassa? Mitä tullaan toteuttamaan? Ja jotta nyt enempää huolea teille aiheuttaisi, niin haluaisin sanoa, että nämä olivat oikein kauniita, puhu, kauniita sanoja. Nauran täällä tai melkein itkinkin, mutta voi olla, että tulokset jäävät paljon odotuksiemme alapuolelle mukaan lukien nämä eh, oletukset, jotka ovat pelkkää unelmaa kunnan kilpailukykyisemmästä Euroopasta. Kiitoksia. Uh, thank you um, aloitanpas nyt sitten tästä tilanteesta. No, mahdollinen jännite kutsun sitä tällä nimellä, koska sitä, se mielestäni on. Aina kun täytyy talou, julkista taloutta ö, vakauttaa, niin siinä on jännitteitä ja erilaisia kompromisseja. Tätä ei voi välttää. Kysymys on siitä, miten tämä jännite ratkaistaan. Tässä Euroopan unionilla ei ole paljonkaan sananvalta. Ah. Onko teillä ongelmia tulkkauksen kanssa? So that's the, the, no, I would say that's the normal tension. Sanoisin, että tämä on tavallista jännitettä, kun julkistaloutta täytyy vakauttaa. E, kun varoja ei riitä kaikkeen, mihin niitä tarvittaisiin. No miten tämä jännitteet ratkaistaan? Se riippuu poliittisista valinnoista, mutta se on toisilla vaikeampaa kuin toisille riippuen vajeesta. Ajattelen tässä Kreikan tilannetta – Sehän on yksi hankalimmista. On muitakin maita, jotka ovat kokeneet tämän tyyppistä tämän tyyppistä ongelmatiikkaa 2008, Unkari ja Latvia ennen kaikkea. Ja tietyssä vaiheessa kukaan ei halua ö, valtionvelkakirjoja ostaa. Ja silloin kun näin on, niin sitten ei voi tehdä mitään, ei voi edes valita, haluaako työllisyystukia vai innovaatio, innovaation käyttää varoja. Ei voi edes maksaa vel- palkkoja. Ja tämä on asia, joka täytyy pitää mielessä. Tämä on lähtökohta. Jos tässä nyt lähdetään perusteluja tässä pohtimaan, niin siinä menisi kovin pitkään, eikä se keskustelun aiheenakaan ole, mutta on tärkeää ymmärtää tämä lähtökohta, koska se tarkoittaa sitä, että tilanne tulee olemaan hyvin hankala. Aivan kuten sanoin, tässä on valintoja, joita täytyy tehdä. Onneksi tai epäonneksi, niin minulla oli kokemusta olla vastuussa näistä ehdot, ö, ohjelmista maiden osalta, jotka mainitsin, kes, ö, en Kreikan. Mutta tiedän yksityiskohtaisesti, mitä tässä on tehty. Olemme käyneet hallituksen kanssa kaikki talousarvion kohdat läpi yksityiskohtaisesti. Tämä oli hyvin kova harjoite me kävimme kohta kohdalta läpi eri asiat, sekä verotuksen että ö, menot. Ja mietittiin hallitusten kanssa, mitä ne voivat tehdä, jotta jäsenvaltioiden ö, lainojen avulla voitaisiin auttaa niitä, kun la- lainoja ei muualta saatu. Ja kun tätä tehdään, niin täytyy tehdä myös valintoja. Tässä on esimerkiksi verojen keräys. Tuon tämän esille, koska tämä oli tapaus yhdessä maissa, jonka tunnen. Kerättyjen verojen määrän ja paperilla olevien verojen määrän välinen kuilu oli erittäin suuri. Kun laskelmia tehdään, niin ei tätä voida jättää huomiota. Yksittäiset kohdat ovat hyvin pikkuruisia, mutta jos tämä oikein hoidetaan, niin silloin kenties tulee vähemmän jännitteitä menopuolelle. Tämä nyt ei ollut hirveän tarkka selitys, mutta tämä oli koko tämän harjoitteen ydin. Ja olen varma, että tilanne on hyvin hankala Kreikassa tällä hetkellä, mutta näin tämä nyt vain on. Toinen seikka on nyt se, että täytyy varmistaa se, että menopuolella EU-varat käytetään oikeisiin kohteisiin. Tämä on aina tärkeää, mutta kriisiaikoina se on entistä tärkeämpää. Ja sillä on suuri merkitys, minne ö, EUn rakenne ja kohesio ja tutkimusrahat menevät. Tätä täytyy hyvin yksikotaisesti tutkia niin, että joka ikinen euro käytetään parhaalla, parhaalla mahdollisella tavalla. Eläkejärjestelmästä sitten en usko, että tässä mitään ristiriitaa on, koska mielestäni se, mitä Euroopan unioni tekee ei komissio, vaan mielestäni Euroopan unioni, koska me teemme tätä koko matkan ajan jäsenvaltioiden kanssa. Tässä on paljon jo tehtykin kymmenen vuoden ajan, kun on tehty näitä kestävyysanalyysejä. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä johtopäätöksestä, että suurin osa eläkejärjestelmistä ei ole kestävällä pohjalla ennen kaikkea väestön kehitys suuntauksen vuoksi. Ja johtopäätöksenä on se, että suurimman, suurinta osaa näistä järjestelmistä täytyy muuttaa. Koskaan ei ole menty sitten tähän, miten tätä pitäisi järjestelmää muuttaa, missä määrin toisen pilarin pitäisi olla yksityinen tai julkinen tai pelkästään julkinen. Emme ole tähän menneet, koska tämä on jäsenvaltioiden hallitusten valinnassa. Me vain toteamme, että on tiettyjä askeleita otettavana, jotka vaikuttavat välttämättömiltä. Uh, Haluaisin puuttua, koska tämä tällainen voimakas valtiontalouden vakauttaminen saattaa johtaa tietynlaisiin eh, trikkeihin, temppuihin, niin kuin Unkarissa. Se, mitä he ovat tehneet Unkarissa, he ovat kansallistaneet eh, koko eläkejärjestelmänsä. Onko se oikein ajatellen eh, valtiontalouden vakauttamista? Me kaikki tiedämme, että tämä päätös on tehty kansallisella tasolla, mutta onko tällä, tämä kestävä ajatus? No pelkäänpä, etten oikein voi vastata tähän, koska minun pitäisi tiedä tarkkaan, mitä Unkarissa on tehty, enkä nyt sitä tiedä, mutta voin kyllä palata tähän asiaan. Minun pitäisi tietää tarkasti, miten on toimittu, onko tässä kysymys täysin julkisesta talousarviosta vai erillisestä, miten tämä on oikein järjestetty. Eh, kollegin Holmaaja. Holmaaja. Um, Puheenjohtaja, Uskoakseni keskustelu on mielenkiintoinen myös sitä taustaa vasten, että kommentti, jonka esittelijä juuri teki, on se, että joitakin ongelmia voidaan lukea raportista, että jotkin kysymyksen asettelusta ongelmista olivat nähtävissä jo ennen rahoitus- ja talouskriisiä, eikä pelkästään, eikä pelkästään ole sen laukaisemia. Ja näihin kuuluu muun muassa velkaantuminen, äärimmäinen velkaantuminen ja se, että raha on käytetty valtion talouksissa liikaa, rahaa jota ei ollut. Yksityistaloissa seuraukset ovat pikaisesti nähtävissä, mutta valtion taloudessa tämä tapahtuu viiveellä. Mitä tulee Euroopan unioniin, on olemassa erilaisia valtioita. Eräs valtiosturi puhuttiin Kreikka, se on todellakin liikkunut kaikkien rajojen ylitse ja nyt käytännössä katsoen sellaisessa tilanteessa, jossa on valtion vararikko, paitsi jos ei olisi tätä tukea, jota tulee Euroopan unionilta. Kysymykseni tässä on se, että ajatellen, mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä Kreikasta. Ne ovat oikeastaan aika selviä, nämä johtopäätökset, mutta toisaalta – täytyy katsoa, että miten sellaisessa valtiossa kuin esimerkiksi Kreikka, Kreikka on ole ainoa valtio, voidaan puhua myös Bulgariasta ja Romaniasta yhtä hyvin, tai mainita, ja että on ongelmia erinäisissä jäsenvaltioissa. Miten menestyksekkäitä me olemme rakennepolitiikassamme siinä, että me kestävällä tavalla tuemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä sitä, että niitä syntyy, tuemme tällaista yrittäjyyttä ja että me saamme aikaan pitkän tähtäyksen perspektiivejä ja taloudellista vakautta nimenomaan pienille suurille yrityksille. On mielenkiintoista havaita, miten Viro on edennyt tällä alueella, mutta se on suurilla vaikeuksilla kuitenkin päässyt eteenpäin. Ja miten pitkälti meidän rakennepolitiikassamme olisi tarpeen se, että tuettaisiin maita jotka voisivat kulkea samanlaista tietä kuin Viro, että ne voisivat erikoistua tiettyyn alaan, niin kuin esimerkiksi informaatioteknologiaan, niin että ne pyrkisivät saamaan aikaan tällä alueella suuren pätevyyden niin, että kansainväliset investoijat olisivat kiinnostuneita tästä alueesta. Tässähän meidän kohesiopolitiikkamme minusta on hiukan ongelmallista, koska minulla on sellainen vaikutelma, että me käytämme miljardeja, mutta emme välttämättä kestävään työttömyyden vähentymiseen. Katson jotakin valtioita, joissa nuorisotyöttömyys on 35, jopa 40 prosenttia, mikä ei ole hyväksyttävä luku, ei lainkaan. Ja varmastikin liittyy siihen, että painopisteet usein ovat suurissa yrityksissä, ja millä mitä niitä vastaan, ne ovat välttämättä, niitä tarvitaan, ei mitään huomautettavaa, mutta puuttuu kokonaan pienten keskisuuten yritysten rakenne, puuttuvat itsenäiset rakenteet eh, nimenomaan pienempien keskisuuten yritysten muodossa. Saattaa olla jotakin kahden hengen yrityksiä, mutta puuttuu tai on hyvin vähän tällaisia keskisuuria yrityksiä. Ja kysyisinkin, miksi on kiinnitetty niin vähän huomiota tähän alueeseen viime kädessä. Ja eikö tämä voisi olla yksi tie, jota voitaisiin kulkea niin minä olen kyllä säästämisen puolesta, olen jopa tiukan säästämisen puolesta, mutta en ole sen puolesta, että samalla tavoin tämä johtaisi siihen, että kuristetaan taloutta. Pitäisi tyhtyä sellaisiin talousiin toimiin, jotta väestöllä myöskin voisi olla tulevaisuuden näkymiä. Well, I take that more as a... Uh, No, tämä oli varmaan enemmänkin kommentti kuin kysymys. Suurin osa politiikasta tai toimista, jotka mainitsin tai en maininnut, mutta ne kuuluvat yhteismarkkinaan tai innovati- innovatiivisuusliitoksisiin hankkeisiin. Nämä todella on kohdennettu näille yrityksille, koska ne luovat paljon työllisyyttä ja innovaatio No se, mitä sanoin tutkimuksesta ja koulutuksesta, ne helpottavat myös tällaista yhteistyötä ja tämä pätee moniin asioihin, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Kaikki nämä aloitteet, no niitä on paljon. Niitä on myös paljon tulossa ja ne todellakin on kohdennettu tähän. Me haluamme vahvistaa yhtenäismarkkinoita ja eritoten palveludirektiiviä, joka vahvasti liittyy pekoyrityksiin. yrityksiin Ja työntekijöiden ammattitaitoaloitteet. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue tällä talouden alalla. Haluaisitko käyttää puheenvuoron, Rova Jaakonsaari? This topic many times, but um, Tästä aiheesta on puhuttu usean otteeseen, mutta haluaisin kysyä, onko olemassa sellainen vaara, että kun jäsenvaltiot, tietysti ne keskittyvät valtiotalouden vakauttamiseen, mutta samaan aikaan kuitenkin poliittisesti on mahdotonta korottaa Euroopan unionin budjettia niin, että kaikki suuret eurooppalaiset hankkeet ovat nyt vaarassa. Esimerkiksi Nobel-palkinnon saaja Stignis on jo varoittanut siitä, että kaikki nämä leikkaukset johtavat uuteen lamaan. Uskotteko, että voisi olla poliittisesti mahdollista? Tiedän, että se on mahdotonta, mutta kuitenkin kysyn sitä. Voisiko olla poliittisesti mahdollista, että, että Euroopan unionin budjettia laajennettaisiin, suurentaisiin, että voitaisiin rahoittaa kaikki suuret eurooppalaiset hankkeet jotta luotaisiin eurooppalaista kasvua? I think that I'm uh, not allowed to answer to this. No, minulla ei varmaankaan ole paljonkaan vastattavaa tähän. En voi vastata tähän kysymykseen. Mutta ehkä esittäisin tämän nyt, muotoilisin eri tavalla. Pääoma on kyllä olemassa, ei EU-talousarviossa, mutta talou- talouksissa on pääomaa. Eurooppahan on rikas manner verrattuna muihin alueisiin, mutta kysymys on siitä, miten tämä pääoma saadaan liikkeelle. Kun puhutaan julkisista varoista, niin EUn talousarviohan tulee kansallista talousarvioista. Okay, but again, I mean, um, if you would ask me personally, I can... Jos henkilökohtaisesti kysytte minulta tästä, niin kenties jälkikäteen voin tästä <laughs> puhua teille. Muuten minua, minut kutsutaan Berlemontin 13 kerrokseen. Mutta nyt hyvin yksinkertaisin taloudellisin termein tämän ilmaisen. Jos puhutaan julkisista varoista, EU-kansallisesta, mistä tahansa, niin kysymys on verotuksesta. Tietysti tässä on nyt sitten tilaa keskustella siitä, olisivatko jotkut verot EU-tasolla tehokkaampia vai kansallisella tasolla. Ja kyllä, uskon, että me voisimme kyllä löytää tässä parannuksen varaakin. Aivan kuten tekin sanoitte, poli- poliittisesti tämä ei ole käsittelyssä, joten tästä ei edes puhuta. Mutta näin tämä nyt on. Mutta rajoituksena tässä nyt on julkinen julkiset varat. Jos tässä muutettaisiin kokoonpanoa ja meillä olisi enemmän EU-varoja, niin meidän täytyy miettiä, miten saadaan yksityispääoma liikkeelle. Tässä on yksi uskottavuuselementti mukana. Kaikki odottavat että saavansa varmuuden siitä, että kaikki asiat eivät mene aivan päin mäntyä. Jos poliittisella tasolla Euroopan unioni kykenee maaliskuussa saamaan aikaiseksi tämän kattavan kokonaispaketin rahoituspankkisektorista, ESMstä e ja kaikki muut ehdotukset, jotka ovat käsittelyssä. Jos ajoissa tämä koko paketti, lainsäädäntöpaketti hyväksytään, niin se on valtaisa asia luottamuksen kannalta ja tällä on myös merkittävä vaikutus sitten yksityispääoman liikkeelle saamisessa. Kiitos. Minä laitoin itsenikin listalle, haluan sitä kysymyksen, annan puheenvuoron eteenpäin Sanchez Persedolle, mutta ensin kommentti minulta. Tai kommentti ja kysymys. Kriisivalikunnassammehan me olemme jo tällaisessa puoliväliraportissa todenneet, että Euroopan unionin integraatiota täytyy syventää yhteinen valuutta, yhteinen rahapolitiikka ilman lähemmin yhdessä harmonisoitua talouspolitiikkaa on osoittautunut asiaksi, joka realistinen. Voimme siis todeta, että jäsenvaltiot huolimatta kaikista suusannista tunnustuksista ovat varovaisia, kun tilanne on käsillä. He edelleenkin käyttävät hallitusten välistä lähestymistapaa, he torjuvat yhteisöllisen menetelmän ja ne niin on vaikea muuttaa käytöstään. Siitähän tässä on kysymys, niin kuin rahoitussektorilla kysymys on käytösmallin muuttumisesta. Meillä on suuria hankkeita, olemme nähneet, että tällaisia on tapahtunut, on tehty jotakin muutoksia. Katso vaikka Galileoa. Galileo on luonnollisesti asia, joka on hyvän ja pahan ulkopuolella. Se on itse liian kallis, maksaa liikaa, mutta miksi? siksi, että oikeastaan me näe sitä todellisena eurooppalaisena hankkeena, vaan jokainen jäsenvaltio haluaa oman osuutensa. On kolme valvontakeskusta ja sitä ja tätä, mutta se ei ole kilpailukykyinen. Nyt me kuitenkin puhumme kilpailukyvystä. Me haluamme lisätä kilpailukykyä. Ja jos me toteutamme tällä tavoin hankkeitamme, meistä ei, me emme saa koskaan lisättyä kilpailukykyä, koska maailman kansainvälisesti katsottuna emme ole kilpailukykyisiä tällä tavalla. Ja siitä syystä kysymykseni kuuluu, näettekö te omalta kannaltanne, siis tavallaan mehän vedämme yhtä köyttä oikeastaan komissio ja parlamentti, olemme kumpikin sen puolesta, että vahvistetaan yhteisöllistä menetelmää. Mutta neuvostossa meillä neuvosto on päätoimija, joka mielellään ei halua päästä ohjaksia käsistään. Joten tänä aamuna olin mukana keskustelussa, kansainvälisessä rahoitusfoorumissa, sen kokouksessa, ja siellä rahoitusalan edustaja sanoi, että hän ei ole todennut EU:ssa mitään käytöksen muuttumista. Toiminta jatkuu vanhaan malliin. Ja hänellä oli... Niin, minä... Oli odotettu, siis minä itse asiassa odotin, että olisi tapahtunut tällainen hän sanoi, että oli odottanut tytöstä käytöksen muuttumista naivilla tavalla. Ja hän sitten sanoi, että minä olisin laskenut nämä palkkiot, niin kuin niitä on laskettu, siis ainakin tämän yhden vuoden tällaiset ylimääräiset palkkiot, niitä ei olisi maksettu, vaan niillä rahoitetaan erityisiä hankkeita, kuten esimerkiksi hanke, jolla pyrittäisiin vähentämään nuorisotyöttömyyttä. Tästä syntyy miljardeja. Nämä palkkiot, joita maksetaan yritysjohtajille, ne ovat valtaisia. Ne ovat kaksi numeroisia miljardilukuja. 2009 esimerkiksi, jos ei olisi maksettu tällaisia palkkioita, vaan kaikki laittaisivat rahat rahastoon, joka olisi tällainen eurooppalainen nuorison työllisyyden lisäämisrahasto tai miten sitä nimitettäisiinkin. Silloin olisi 30 miljardia euroa käytettävissä salissa valitsi täysi hiljaisuus, koska kaikki nämä herrat ja rouvat, täytyy sanoa, siellä oli jotain muutama rouvakin paikalla, nämä herrat ja rouvat eivät olleet sekuntiakaan miettineet sitä, että tällaista ylipäätään voitaisiin tehdä. Ja kriisi voi olla miten suuri tahansa, mutta ei tapahdu mitään muutosta käyttäytymisessä. Tämä on totta rahoitusalasta alalla, mutta tämä on totta myös sisävaltioissa. Galileo on nyt käytännössä jo menneisyyttä, mutta sanon teille, että voitte olla varmoja siitä, että seuraavainen Galileon tapainen hanke tulee toteuttamaan aivan samalla tavalla. Sitä ei käynnistetä eurooppalaisessa hengessä, vaan siinä mielessä, kuka saa minkäkin osuuden, syntyy päällekkäisyyksiä ja kustannukset eivät pysy kurissa, emmekä ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä. and, and psychiatrists, should be the better. Psykiatrit pystyisi vastaamaan tähän paremmin. No, that's. I think we. I hope we agree. You know. No, I think that was more a comment than a question. Niin, oli oikeastaan enemmän kommentti kuin kysymys, mutta eh, minä minulla on tunne, että minun piti kommentoida. Strongly about it, which... Niin huomaan, että tämä on teille oikein tärkeä asia, ja se on hyvä. Ja voimme varmaan olla pitkälti yhtä mieltä teidän kanssanne. Joskus on hyvin yllättävää, että nykytilan, nykykriisitilanteessa näkee tällaista kasvavaa kansallista ja hallitusten välistä ajattelua. Toimielintö pitäisi mielestäni oikein ponnistella nyt enemmän ottaakseen ulkomaailman tässä huomioon, koska Aivan kuten sanoitte, jos katsoo kaikkia näitä asiakirjoja, mietitään nyt kaikkia näitä aloitteita, joita on tullut, sanotaan nyt vain pel- pelkästään komissiosta toukokuun 2010 jälkeen. Jos ne antaisi nyt sitten jollekin, jopa Euroopan parlamentissa jollekin, niin kuin joku sanoi, niin kyllähän siinä olisi aivan hukassa eikä tietäisi, että missä oikein ollaan menossa. Joten meillä on todellakin vastuu. Vastuu saada asiat hoidettua oikein ja keskitetty, täytyy keskittyä prioriteetteihin. Ja sitten nämä tapa esittää, se on varmasti toissijainen seikka näinä kriisin aikoina, mutta tämä ajatus kollektiivisesta vastuusta, no sen pitäisi todellakin olla paljon vahvempi tunne. Sánchez Presedo. Muchas gracias. Cuando, cuando... Kiitoksia, kun puheenjohtaja puhui. Muistin Keinesiä, joka sanoi, Tämä on paljon helpompaa hyväksyä uusia ajatuksia kuin luopua vanhoista käytänteistä. Uskon, että tämä on yksi niistä asioista, jonka voimme todella varmistaa. Suurin ongelma minun mielestäni tässä 2020-strategiassa on se, että niin kuin kaikki aloitteet, joita esitellään, niin loppujen lopuksi niistä jää sellainen vaikutelma, että siinä on kasa hyviä asiakirjoja, hyviä käytänteitä, mutta loppujen lopuksi jo kuitenkin jo meillä on vaikeuksia saada aikaan tuloksia. Tässä on kyseessä erityisesti tehokkuus ongelmana. Tänään on otettu esille tämä budjettiin vakauttamiskysymys. On totta, että julkinen talous on saatava kuntoon, mutta budjetin vakauttaminen yhdistettynä rahoitusjärjestelmään, jota ollaan uudelleen järjestämässä. Kysymys kuuluu, mistä investoinnit tulevat? Mitkä ovat uudet rahoituslähteet, joita EU-ssa voisi olla? Tietenkin voidaan sanoa, että kaikki tämä julkisen talouden rahat tulevat samasta taskuista, siis veronmaksajilta verojen kautta. Tiedämme kuitenkin, että mikäli verolähteet ovat erilaisia jäsenvaltioiden välillä, se aiheuttaa ongelmia. Ja olisi tarpeen, että EU-ssa ainakin arkaluontoisilla alueilla, kuten rahoitusalalla, pääoma-alalla, yritystasolla voitaisiin päästä eteenpäin. Sitten toinen kysymys, josta on paljon keskusteltu viime päivinä, koskee vakautta eri arvoisuutta, vakaussopimusta ja niin edelleen. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Kun puhutaan vakausmekanismista, niin ne, joiden on annettava takuut, pyrkivät aina siihen, että ne, jotka takuut saavat, että niillä ei olisi mitään ne ylimääräisiä etuja ja pienempiä ponnisteluja, mutta toisaalta jos haluamme päästä eroon näistä eroista Euroopan unionin sisällä, meidän pitäisi selvästi edetä sosiaalisessa ja verotusasioissa, mikä voi ainoastaan vähentää työllisyyskustannuksia. On oltava myös yläkatto, tai meidän pitää olla saman aikaan sosiaalialan vähimmäisarvoja. Tätäkin asiaa pitäisi käsitellä. Voi, tästä saattaa tulla sellainen vaikutelma, että, että tässä pyritään vähän kiristämään ruveja eikä, eikä, eikä jakamaan tasapuolisesti vaurotta. Haluaisin tästä digitaalisesta yhteiskunnasta esittää kysymyksen. Se on tärkeä kysymys. Tällä hetkellä Pohjois-Amerikallain pohjois-amerikkalaiset teknologiayritykset tekevät aloitteita. Euroopassa aloitettiin hyvin kyllä televiestinnän kautta, mutta näyttää siltä, että Eurooppa on vähän jäänyt jälkeen, emmekä oikein tiedä mihin suuntaan jatkaa. Kehityskysymyksissä korostetaan paljon sisämarkkinoita, mutta kaikki analyysin tekijät puhuvat maailmantaloudesta ja nousevista talouksista, joissa kulutus tulee kasvamaan 300 prosentilla lähivuosina. Tarvitsemme siis merkittävää, vahvaa ulkoista suunnitelmaa, enkä usko, että tätä korostetaan riittävästi. Ei korosteta myöskään riittävästi sitä roolia, mikä EUlla pitäisi olla maailmassa. Jos haluamme tehdä päätöksiä reaaliajassa, niin tässä tarkoituksessa johtajuutemme on liian hajanaista ja tämä on aikamoinen painolasti kun EU pyrkii tekemään raivaamaan tieltä kansainvälisillä foorumeilla. Tässä kommentti. Sí, gracias. Um, on, on many of these issues, I mean, you, you... Niin, kiitoksia. Katoitte näillä huomautuksilla ne hyvin laajan kirjon erilaisia asioita – mitä tulee sidokseen rahoitussektorin uudelleen järjestelyyn ja julkistalouden vakauttumiseen ja siihen, mistä pääoma tulee, niin se tosiasia, että rahoitussektoria nyt uudelleen järjestellään tai se pitäisi uudelleen järjestellä, niin ei tämä tarkoita sitä, että se ei olisi siinä asemassa, että se voisi rahoittaa taloutta. Päinvastoin pankkien pitäisi tämän kautta olla sellaisessa tilanteessa, että ne pystyvät paremmin rahoittamaan reaalitaloutta. Ja toinen seikka on se, minkä jo mainitsinkin, tällainen riskien välttely ja uskottavuuspuute, jos siitä päästään eroon, niin uskon, että rahoitussektori kyllä pääsee jaloilleen. Kysymys ei todellakaan ole likviditeetin puutteesta. Kyllä pääoma löytyy taloudesta, mutta pääoma vain lojuu jossain. Ei tässä ole ristiriitaa siis rahoitussektorin uudelleenjärjestelyjen ja reaalitalouden rahoituksen, rahoituskyvyn välillä. Päinvastoin uudistusten kautta rahoitussektori voi paremmin reaalitaloutta rahoittaa. Sitten yks, yhtenäismarkkinat ja parempi linkitys ulkoiseen maailmaan. No, yhtenäismarkkinatilanteesta hyötymällä yritykset ovat paremmassa asemassa myös laajentaakseen yhteismarkkinoiden ulkopuolelle. Täytyy, kun yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden myönteisiä asioita, ne voivat laajentua ja katsoa myös EUn ulkopuolelle. Ja EU teollisuuden ja palvelun tuotteiden kysyntä tulee ennen kaikkea nousevista talouksista. Mutta ehdona on se, että No Euroopan unioni edelleen tekee paljon kauppaa sisäisesti. Ja tämä ekstra, mikä tulee, se on suurempi kuin se tulee näistä nousevista talouksista. Mutta esimerkiksi Saksassa sen osuus viennissä on 20 prosenttia, niin se on merkittävä seikka. Jos korostetaan tietoteknologiaa ja digitaaliyhteiskuntaa, niin todellakin olen täysin yhtä mieltä. Tästä on paljon aloitteita olemassa. Ja Eurooppa 2020 strategiassa on kokonainen luku tai kokonainen politiikan rypäs, joka liittyy tähän aiheeseen. Sitten nämä jakokysymykset ja palkkakehitys. No, se mitä me sanomme että palkan pitäisi kehittyä, palkkatason pitäisi kehittyä tuotannon rinnalla. Kyllä tässä on, kyllä tässä on toimintatilaa ja poliittisten prioriteettiemme kautta on myös tullut selväksi se, että heikommassa asemassa olevia ryhmiä täytyy suojella. Tämä liittyy myös siihen, mitä te puhuitte eh, minimi sosiaaliturvasta. eriytyminen tai lähentyminen sitten. No, uskon, että me olemme nähneet tietynlaista. No tässä oli joidenkin maiden osalta sellainen superlähentyminen, mutta se ei ollut vankalla pohjalla selvästäkään. Ja nyt nähdään tiettyä eriytymistä. Ei tämä ole yleistä. Tämä pätee vain tiettyihin jäsenvaltioihin, mutta on nähty hyvin, hyvin vikkelää siirtymistä kohti lähentymistä joidenkin jäsenvaltioiden osalta, eritoten niissä maissa, joissa oli tämä rakennusbuumi ja äärimmäisen korkea reaalipalkkojen kasvu nähtiin ja myös tämä romahdus on hyvin hankala, mutta tämä on tiettyä uudelleen tasapainottamista, koska nämä suuret palkkanousut eivät olleet vahvalla pohjalla. Tässä on tiettyä eriytymisen aikakautta nyt näkemillä, näkyvillä, mutta joissakin maissa sitten edetään nopeammin kuin toisissa, mutta ei samaa vauhtia niin kuin kenties tapahtui ennen kriisiä. Kiitos. Katso vielä kerran salin ja voin todeta, että ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten vielä kerran saanen Rova Flores kiittää teitä sydämellisesti siitä, että teiltä löytyi aikaa tulla käymään tällä keskustelua komission puolesta myös näin avoimesti, kattavasti ja rehellisesti vasta kaikkiin kysymyksiin. Kiitos paljon.